now. Talk to Jared. Good afternoon, colleagues. And welcome. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Tervetuloa viimeiselle työviikolle ennen lomaa. Meillä on kolme tärkeää kohtaa ja sen jälkeen myös viisi lisää huomenna, joten Strasbourgissa riittää sitten äänestettävää. Haluaisin välittömästi aloittaa ensimmäistä asiasta, joka koskee liittymistä edeltävää apua ja siihen liittyvää välinettä. Vigenin on esittelijänä ja aloitetaan välittömästi äänestyksestä. Artikla 1, tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Budjetti 16, osa 1. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrytään suoraan 119. Anteeksi. 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta. kaksikymmentä kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 ja regi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 16 kohta kohdalta ja vain toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Budjetti 16, toinen osa, sähköinen tarkistus. You You take it. So close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty todellakin. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 16 ja vain kolmasosaa puolesta vastaan Niin budjetti 16 raukeaa, koska 133 hyväksyttiin. Eli 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. 31. Sähköinen äänestys. So close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Niitä kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää taitaa olla hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvaliokunta 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kaksi identtistä. 137 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 140. Regi 11 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 23 puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Regi 10 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Sitten 141, 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. 142. Äänestys alkanut. Please close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. regi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 16. Vain osa 4 puolesta vastaan. Niin uudesta uudelleen puolesta, koska täällä ei näy kunnolla. Puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Budjetti 16. Please close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty Yksi kollega ei osallistunut äänestykseen. Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 24 puolesta Va- vastaan tyhjää hylätty. Inta 12 puolesta. Ei se raukea. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 työllisvaliokunta 25 puolesta tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut. One more colleague. It's not maybe there. Okay. Close, please close the vote. Is adopted. Hyväksytty. Kolmekymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä tulos. Tarkistetaan sähköisesti. Also, please close the vote. Joo. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mutta he, käyttäkääpä nyt käsiänne. Näyttäkää mitä haluat äänestää, koska tätä ei muuten pysty päättämään. Inta 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Inta 13. Please close the vote. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Näin. Budjetti 17. Vain kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan, ty- vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 on vedetty pois 152 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Inta 14 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 155 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistetaan sähköisesti 155. Please close the vote. Todella hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 budjetti 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4, Regi 14, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 159 sähköinen tarkistus. Please close the vote. Äänestys on päättynyt ja hylätty Regi 15 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 161, 162 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Työllisvalikunnan 29 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Budjetti 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Budjetti 20. Two more, one colleague more. Okay. No niin, äänestys on päättynyt. Hylätty. Todellakin. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 21 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Budjetti 21. Please close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Budjetti 22 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Työllisyysvaliokunta 31 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Burti 23 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 174 ja työllisyys 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Budjetti 25. Meillä on vain ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hinta 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regik 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 valiokunta 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. EPP ei oikeastaan äänestä. Työllisyysvaliokunta 36. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Budjetti 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 27 puolesta se raukeaa. Regi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hinta 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunta 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suunnan tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 regi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Otan tarkistuttaa tämä 186. Esittelen pyynnöstä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 budjetista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Regi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regi 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemänkymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan hyväksytty, 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Työllisyysvaliokunta 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan ja hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 siis ne, jotka äänestävät 202 vastaan. kaksi tarkastetaan. Se on selvä. Okay, EPP pieces. I think it's clear, um, clear rejected, but let's have this. Uh... Taitaa olla selkeästi hylätty. Selkeästi ylätty. Mutta edustaja ne yritin kyllä kovaa. Suunnantarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kolme puolesta Budjetti kolme, sähköinen tarkastus. We in favor? Please close the vote. Kun äänestys on päättynyt, hylätty. 25, 19, budjetti 4, puolesta vastaan. Se on varmasti samalla tavalla. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Amendment one of the rapporteur. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan. Tämä ei ole selvää, joten tarkistetaan. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta. Niin haluatteko tarkistaa tarkistuksen 83 sähköisesti? Näin tehdään. Kolme ääntä puuttuu vielä. Ehkä he eivät ole paikalla, joten äänestys päätettäköön. Hylätty. 22 ääntä puolesta, kaksi, anteeksi vastaan ja 20 puolesta. Sitten tarkistus 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, siis suullinen, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää Tämä pitää tarkastaa sähköisesti. Tarkistus 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ne inta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Bud, budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Employment 7, 7 äh, puolesta vastaan hyväks, hylätty. Vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12. Hetkinen. Regi nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten työllisyys 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta, anteeksi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten samanlaiset 111 ja 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 1. Tästä ei tässä vaiheessa äänestetä. Joten sitten sähköinen äänestys vai ei? Eli lopullista äänestystä tästä asiasta ei suoriteta tänään, vaan siirrytään seuraavaan. esityslistan kohtaan vai Mr. Vigenin has the floor, yes. Okay. Thank you. Very briefly, I would like to sincerely thank Ihan lyhyesti haluaisin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä hyvin tekemästään työstä ja myös muiden valiokuntien esittelijöitä ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat puoltaneet mietintöä tässä vaiheessa. Ja nyt asiasta sitten neuvotellaan. Meine Kolleginnen und Kollegen, Hyvät kollegat, meidän täytyy vielä yhdestä asiasta äänestää, nimittäin epävirallisten toimielinten välisten neuvotteluiden aloittamisesta äh, ehdotettujen tarkistusten hyväksymiseksi. Tämä on siis neuvottelumandaatti. Kuka on tämän puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvät kollegat, sitten siirrytään Euroopan naapuruspolitiikan rahoitusvälineeseen. Herra Kukan on tässä esittelijänä. Haluaako hän vielä käyttää viimeisen puheenvuoron aiheesta? Kiitos. En nyt halua mitään erityistä loppupuheenvuoroa pitää, mutta jotta äänestys sujuisi mahdollisimman hyvin, niin haluaisin muistuttaa kollegoita näistä suullisista tarkistuksista, jotka olen tehnyt sen jälkeen, kun neuvottelin asiasta esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Näitä suullisia tarkistuksia on neljä. Yksi liittyy kompromissi ykköseen, että lisätään vain yksi sana. Artikla 1, kappale 1, lisätään sana peace, rauha. Eli rauha, vakaus ja hyvät naapurussuhteet, eli ainoastaan rauha, peace, lisätään tuohon. Sitten suullinen tarkistus nolla liittyy tarkistukseen 213. Tässähän hyväksyttiin se, että lisättäisiin tähän sitoumus demokraattisiin uudistuksiin. Unioni tukee, että kaikki kumppanuusmaat – tämän asetuksen mukaan tekevät kaikkensa, jotta voidaan sitoutua demokraattisiin uudistuksiin ja loppuosa jää ennalleen. Sitten suullinen tarkistus yksi koskee tarkistusta piste 4.1 artiklaa, että tämä ensimmäinen sana poistetaan enhance vahvistaa. Ja sitten mitä tulee sitten suullinen tarkistus tähän tarkistukseen 85, tämä uusi johdantosan kappale 4. A. Tämä kuuluu seuraavasti, jotta voidaan helpottaa enemmän, enemmällä periaatteen soveltamista, niin ö, tämä soveltuva osa erotetaan rahoituksesta, jotta voidaan tarjota vahvistettua tukea niille kumppanimaille, jotka voivat osoittaa pystyvänsä tukemaan ö, hyvää demokratiakehitystä ja täytäntöön panemaan sovitut uudistukset. Kiitos herra puheenjohtaja, tämän vain halusin sanoa. Herra Sala. Herra Thank you. Uh, I have oral amendment to my... Kiitos. Minulla on suullinen tarkastus 123. Tässä puhutaan Turkista ja Venäjästä. Puit. Haluaisin tässä todella lisätä Turkin ehdokasmaana. But can we make oral amendments when we are already in the... Mutta voidaanko suullisia tarkistuksia tehdä jo vielä tässä vaiheessa, kun ollaan äänestämässä? I think it's, uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral amendments consist. We start with the vote. Aloitetaan siis äänestyksellä. Jo, muut tulevat sitten myöhemmin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraava raukea. 144 puolesta vastaan tyhjää rau- äh, hylätään. Inta 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145, 146, 147. Hyvä, että kaikki ovat samanmielisiä tässä. Ja käytetään vielä samoja sanamuotoja tässä äh, puolesta vastaan puolesta. Hetkinen, aloitetaanpa taas puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 100, budjetti 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 156 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 157 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 160. 166. Herra Gall. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 160, anteeksi, Inta 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 168 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Työllisyys 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 169 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. No niin, tämä on selvä. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan. Tämä ei ole nyt ihan selvä. Ehkä hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. Itre 19 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Itra 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 ja budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri, hetkinen, Inta 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kulttuuri 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 16 puolesta vastaan tyhjää No niin. Jonkun olisi pitänyt tämä, tätä puhetta johtaa täällä pikemminkin kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen, 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten on poistettu 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esittelijältä 38 hetkinen hetkinen. Kulttuuri 23 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti 19 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Budjetti 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 18 vastaan. Sitten FEM 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää No niin, kyllä viittaamalla luulen, että tämä oli ei, mutta ehkä se olikin kyllä, joten tarkistetaan tämä 204. Kaksikymmentäseitsemän puolesta kahdeksantoista vastaan. Budjetti kaksikymmentä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Inta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistetaanpa tämä. Kolmekymmentäyhdeksän siis. Äänestys päättyy. Aina silloin tällöin kannattaa nostaa kätensä ylös. No niin, hyväksytty tämä. 205. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 206 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 207 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 208 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 209, ja 11 tämä porukka taas puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki nämä raukeavat sitten nämä seuraavat. 219. Suullinen tarkistus tässä mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 18, siis 199 on hyväksytty, edellinen raukea. FEM 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 ja mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut ihan selvä tulos. Joten tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 228 on hylätty, 30 ääntä vastaan, 15 puolesta. Sitten 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 230 puolesta vastaan, hylätty. 231. Jaha, tämä porukka tässä vain kasvaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kulttuuri 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten sitten tarkistetaan tämä kuitenkin. Deve 15 siis. Hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 30 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Inta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 28 puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli epäselvää. Tarkistetaan. Schließen. Äänestys päättyy. No niin, tämä oli selvä. Niin, täällä oli neljä ja kaksi ääntä vielä puuttui. No niin, nyt täytyy keskittyä tähän äänestämiseen. Eli ja koska me saamme muuten kahvia täällä, kahvikupit on, mutta kahvista ei ole tietoakaan. No niin, mikä tämä nyt olikaan tämä tarkistus? 48. Niin siis tähän nyt tulemme. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tässä on tällainen yhteisö. 241, ja 243 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 raukeaa. Budjetti 31 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Itse 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta A raukeaa. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan, tyhjää, hyväks, hylätty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. FEM 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. ITRE 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 246 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5-6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Fem 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 247 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. FEM 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti 36 raukeaa. FEM 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. ITRE 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. ITRE 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 252 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 25 puolesta, vastaan, hylätty. Regi 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 255 raukeaa. Seuraavat raukeavat. 259 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 24 se on hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 oli siis hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 puolesta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 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 22 puolesta vastaan. Vielä kerran puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. 21 puolesta 27 vastaan hylätty. Fem 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 273. Kulttuuri 2, 7 myös puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 ja budjetti 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 69 ja DV17 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi seitsemän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7.3 puolesta vastaan tyhjää. Toinen osako. No tarkistetaanko siis kakkonen. Äänestys päättyy. Jos joku haluaa, että tarkistetaan ja sitten luku on tämänkaltainen, niin sitten on tarjottava oluet. Seitsemän kolme. True and Adequate Mechanism puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän. Neljä sanat country specific puolesta vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan silti. Äänestys päättyy. se on hyväksyttyä, niin 24-21. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys kolme puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sem 3 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Inta 3 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 83 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 21, 26 hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan, hylätty. 104 puolesta vastaan Vielä kerran 104 puolesta. Vastaan. Hylätty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Itra 3 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. DV3 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Kulttuuri 3 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta 15 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 7 raukeaa. Itre 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta Herra Zala. Tässä te haluatte jotakin, eikö niin? Herra Zala. Onko hän vielä paikalla? But I, I propose... Se oli suullinen tarkistus, mutta ehdotin sitä siis aiemmin. Pitäisikö se toistaa vai tunnetteko sen? Ehdotin sitä alussa, äänestyksen alussa, kiitos. Es weiß der Herr Gonzato, aber ich nicht mehr. No, herra saatu tietää tästä, mutta minä en kyllä. Eli voisitte vielä selventää tätä hieman. Uh, it is to amendment 123. 123 muutos suluissa Turkin ja Venäjän välinen kysymys ja siinä haluan muuttaa sen niin, että Turkki mainitaan ehdokasmaana. West Dafür mit dieser Änderung? Kuka puoltaa tätä ehdotusta? Kuka vastustaa? Tyhjää hylätty. Die Abstimmung ist eröffnet. Tarkistetaan siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 23-25 hylätty. Landsbergis. Antrag. Was waren wir jetzt? No niin, mihinkäs me nyt jäimmekään? 124 ja Itre 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Mitra 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Inta 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Inta 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 5 raukeaa, kuten monet muutkin tässä. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. 131 puolesta vastaan No, tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Ei edes Volski ei pystynyt nyt estämään tätä. Hyväksytty. Kulttuuri 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten FEM 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 21-27 äänin hylätty. Työllisyys 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Niitä kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kulttuuri 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. FEM 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kulttuuri 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kulttuuri 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten työllisyys 7 Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Fem 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Inta 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kulttuuri 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Työllisyys 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Työllisyys 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Äänestys päättyy. Äänin 22, 26, hylätty. Kulttuuri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti, mutta tästä ei vielä äänestetä. Ja nyt sitten neuvottelumandaatti. kuka antaa valtuutuksen toimia tältä pohjalta. Tehdään tämä koneellisesti puolesta vastaan tyhjä. Äänestys päättyy. 41 ääntä puolesta, ei vastaan ja neljä tyhjää. Näin päätetty. kollega Kuukan, tämä on kyllä vaarallinen, vaarallisen voimakas ja vahva valtuutus tässä toimia. can you, uh, add? the Mach mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des... Sitten äänestetään kumppanuusvälineistä. Herra Mauro, haluatteko esittelijänä sanoa vielä jotakin? Kiitos puheenjohtaja. Voimme siirtyä välittömästi äänestyksiin. Ei kommentoitavaa. Herzlichen Dank. Hyvä. Sitten äänestetään kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjään hy- hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjään Tarkistetaanpa tämä. 118 siis. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 123. Tähän herra Mauru haluaa sanoa jotakin. Sì, Presidente, per dire che... Niin, puheenjohtaja. Otan tässä suullisen tarkistuksen huomioon. Wer ist zu 123 Kuka puoltaa 123 suullisen tarkistuksen mukaisesti? Entä vastaan? Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Daul, antakaa herra Mauron nyt ihan rauhassa keskittyä työhönsä. Missäs me nyt olimmekaan? Siis tarkistus 26, joka tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 22 vastaan, eli hylätty. decir Puheenjohtaja, en äänestysten aikana sanonut mitään, mutta haluaisin saada hieman tietoa siitä, että kuinka paljon vihreillä on täällä äänestäjiä. Täällä pitäisi olla kuusi ääntä, mutta ääniä on seitsemänen. Tässä nyt halua sanoa mitään, mutta tässä aivan numerot eivät täsmää ja haluaisin tietoa sihteeristöltä siitä, että mitkä ovat tarkat luvut. Voiko sihteeristö vahvistaa tämän? Somebody we have. <laughs> Puhetta ilman mikrofonia. Vähän No niin, kyllä tässä nyt täytyy ensi vaaleissa sitten vähän tsempata, jotta nämä äänet saadaan täsmäämään, jos todella näitä ääniä oli seitsemän. No niin. Siis tämä 26 hylätään, 22 ääntä vastaan. DV12 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV14 puolesta. Hetkinen, toinen osa vielä äskeisestä tarkistettakoon. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 21, 23, eli hylätty. No niin, tämä ei näin helposti onnistukaan. Sitten DV14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten DV15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa tämäkin. Sataneljäkymmentäkaksi siis. Äänestys on päättynyt hylätty 22, 22. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150. Ahaa, tässä on äänestys yhtenä ryppäänä aina tarkistukseen 158 saakka. Kuka hyväksyy koko paketin vastaan? tyhjää hylätty. Sitten esittelijä, no niin 159, 33. Kuka puoltaa esittelijän tarkistuksia? Hyväksytty. Inta 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 160 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti 14 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Inta 25 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti 15 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 27 puolesta. Niin. Hetkinen, seuraavaksi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Niin, siis budjetti 18 puolesta vastaan, tyhjää, niin, siis hyväksytty. Sitten 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Budjetti 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hetkinen, 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta hetkinen. Nämähän ovat raukeaan, rauenneet 39 puolesta vasta tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuo seuraava raukeaa sitten 41. Eikö vain 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 raukeaa. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Inta 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, Siis 45 ja Inta 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4 puolesta 4 ja 5 yhdessä, budjetit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Itre 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, tämä on kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen kolmas osa on vielä tarkistettava. Die Abstimmung ist bald geschlossen. Äänestys päättyy tuota pikaa. Viisi ihmistä torkkuu vielä. Äänestys on päättynyt. 24 24.17 hyväksytty. Sitten tarkistus 5, 6, 7 yhdessä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan sama enemmistö kuin äsken hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puoletta vastaan hyväksytty. Sitten 80, 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta neljä hetkinen, sekin raukeaa. DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys päättyy. 2021 hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. yksi puolesta, kaksikymmentä vastaan hyväksytty. Itre viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten DV4 puolesta äh, kolmessa osassa. Siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itra seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 105 puolesta, 105-19 voimme ottaa nämä yhtenä ryppäänä esittelijältä kaikki. Eli 105-19 puolesta ei käykään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 Siis 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetti yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata hetkinen. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Neljäkymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 48 puolesta, ei, vaan 47 puolesta. Äänestetäänkö tästä? 47 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49. Voisimmeko pistää nämä yhteen nippuun? Siis 68 saakka. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No enhän minä saanut laittaa näitä yhteen nippuun. No niin, 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No seuraavat sitten yhtenä ryppäänä, ei sekään käy.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 24.17 hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hylätty, hyväks, hyväksytty. 60. 170 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 haluatte tarkistaa sen. Äänestys päättyy. 177 oli kyseessä. Äänin 15, 27 hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 36 ja äsken oli siis 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 183 puolesta. 183 puolesta vastaan Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 22.17. hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme yhdistää tässä nyt nämä esittelijän tarkistukset. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme itreä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189. Ja jos teille sopii, niin tässä koko tämä ryhmä esitelleltä yhtenä ryhmänä ei käy. Selvä. 189 siis puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 190 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta 82 puolesta vastaan tyhjää. Joku jätti nyt äänestämättä. Tämä on hyväksytty. Hän 21. Vielä niin kerran 82 siis. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvät kollegat, tässä toimimme nyt aika nopeasti. Voi olla, että 176 kohdalle tuli miinus, vaikka se olikin hyväksytty. Siis 146. Kolme artiklaa. Sanoin, että se oli hylätty. Sivu 5. Kolme artikla 5c uusi. Niin, sopiiko teille, että äänestämme siitä vielä uudelleen? Luulen, että tässä sanoin, että se on hylätty, vaikka todennäköisesti se olikin hyväksytty. Eli 146 puolesta vastaan tyhjää. Se on nyt hyväksytty. Kiitos. Nyt sitten valtuutuksen antaminen sähköisesti puolesta Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 22, 19 ja yksi tyhjä. Kiitoksia lämpimästi. Ja nyt toivotan tervetulleeksi edustajanhuoneen uuden sellainen edustajanhuoneen puhemiehen. Tervetuloa tänne keskuuteemme. Paikalla ovat parlamentin seuraavat jäsenet. Kiitos myös teille siitä, että olette tulleet tänne paikalle. Uuden Seelannin kanssa olemme monista kysymyksistä yhtä mieltä. Emme pelkästään siitä syystä, että olemme demokratia ja oikeusvaltioita molemmat, mutta meillä on myös muita yhteisiä etuja ja siksi olen tyytyväinen tästä yhteistyöstä. Ainoat ongelmat ovat maatalouspolitiikassa keskuudessa, mutta täytyyhän sitä nyt jostakin olla hieman eri mieltä. Kiitos läsnäolostanne siis. Jetzt hier von. Ich habe die Papiere hier gar nicht. Ist von der Kommission keiner da? Doch, doch, Frau Zigan. Meine Damen und Herren, ich komme zum Tagesordnung. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi esityslistan kohta yhdeksän. Komission jäsenet ovat tehneet torstaina pääty, päätöksen siitä, että allekirjoitetaan viisumin saantia helpottava sopimus Ukrainan kanssa. Olisin tyytyväinen, jos pääosaston, joka se siis sisäasioiden pääosaston edustaja kertoisi meille nyt lyhyesti siitä, mistä nyt todella, missä mennään ja palaamme tähän yksityiskohtaisemmin myöhemmässä vaiheessa. Ja olisi hienoa, jos voisimme vielä tänään tai huomenna, huomenna aamulla saada aihetta koskevan tekstin. Rouva Sigan, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvää iltapäivää. Ja kiitoksia kovasti mahdollisuudesta saada täällä lausua muutama sananen viimeaikaista kehityksestä komissiossa. Haluaisin kertoa teille, että komissio hyväksyi ehdotukset allekirjoitukseksi ja sopimukseksi, joka muuttaa olemassa olevaa viisumikäytäntöä Ukrainan kanssa 5.7. Olemme kaikki tietoisia niistä huolenaiheista, jotka jotkut teistä ovat ottaneet esille viime päivien aikana. Siitä, onko tämä sopimuksen muutos asianmukaista tämänhetkisissä poliittisissa olosuhteissa ja niistä vakavista epäilyistä, jotka koskevat demokratiaperiaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteiden olemassaoloa Ukrainassa. Haluan myös todeta, että komissio on edelleen vakuuttunut siitä, miten tärkeää on viedä päätökseen tämä sopimusmuutos. Sen tavoite on se, että se välittää tukiviestin Ukrainan yhteiskunnalle nimenomaan juuri tässä poliittisessa asiayhteydessä. Muuttamalla tätä sopimusta me vahvistamme ihmisten välistä sopimusta ja helpotamme näiden yhteyksien luomista niin, että laajemma, laajennamme tiettyjä helpotuksia Ukraina viisumihakijoiden tietylle luokille, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja edustajille, kuten myöskin nuorille edustajille, jotka osallistuvat erilaisiin tapahtumiin. Tämän mukaan haluan myös parantaa muun mm. muassa lehtimiesten viisumihankinta-asemaa. Nämä ovat joitakin esimerkkejä niistä muutoksista, joita tähän muutettuun sopimukseen on tehty. Toimielin näkökulmasta katsoen komissiolla on ollut toimivalta neuvotella tästä sopimuksesta. Olemme vieneet tämän prosessin päätökseen ja esittelemme sopimusluonnoksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskusteltavaksi, ja jotta nämä voivat ottaa siihen kantaa. Ja lopuksi haluaisin pyytää teitä tukemaan niitä huolenaiheita, joita Euroopan parlamentti on esittänyt tästä sopimuksesta. Ja toivon, että kunnianarvoiset jäsenet Euroopan parlamentissa voivat antaa myöntymyksensä mahdollisimman nopeasti. Olemme myös valmiita vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla tästä viisumisopimuksesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, Kiitos Minun spontaani reaktioni on se, että vaikka toki ymmärrän ja käsitän, mikä tämä viesti on, mutta viesti poliittisesta tuesta kansalaisyhteiskunnalle on sellainen asia, joka, joka sitten myydään vähän eri tavalla äänestäjille ennen vaaleja. Sanotaan, että katsokaapa, me saamme viisumivapautta kansalaisillemme ja tämä on palkkio harjoittamastamme politiikasta. Minä olen tämän asian kannalla. Totta kai minusta viisumimenettelyjä ukrainalaisten kanssa tulee helpottaa, mutta kyse on ennen kaikkea ajoituksesta. Ja juuri ennen vaaleja tämä ei ehkä ole ihan onnistunut. Emme tiedä, että vaalit ovat <clears throat> vapaat ja reilut. Ja siksi tämän, tällaisen viestin antaminen tässä vaiheessa ehkä on vähän arveluttavaa, koska nykyinen hallinto ja media myyvät tämän viestin vähän eri tavalla. Se myydään siten, että katsokaapa millaisen palkinnon saamme unionilta. Ja tästä syystä minä olen vähän epäileväinen tämän asian suhteen. Vaalien jälkeen tilanne olisi aivan toinen. Silloin tämä asia voitaisiin julkistaa pikemminkin. Nyt tätä hyvää viestiä väärin käytetään Ukrainassa ja sen takia tämä ajoitus on väärä. Uh, I think that we are touching very fundamental issue and, uh... Tässä käsitellään nyt perustavanlaatuisia kysymyksiä ja parlamentin täytyisi olla tässä hyvin johdonmukainen, kun puhutaan suhteista kaikilla tasoilla Ukrainan kanssa. Haluaisin nyt puhua tästä asiasta ja myös siitä, mistä Gaaler juuri puhui. Ensinnäkin tiedämme mitkä ongelmat ovat ja mikä parlamentin kanta on liittyen demokratiaongelmiin Ukrainassa. Me olemme tuoneet kantamme esiin useissa päätöslauselmissa. Ja toiseksi Ukrainan nykyinen hallinto, regiimi, kuten Galler sanoi, Tässä jäädytettiin asioita assosiaatioprosessiin aikana ja sopimuksia jätettiin allekirjoittamatta, niitä kyllä pantiin alulle, mutta jos tässä käytetään nyt keppiä ja porkkanaa, niin täytyy varoa, että keppiä ei tässä käytetä liikaa, koska ne haittavat lähinnä kansalaisten asemaa. ja kaikkein tärkeimpiä yhteiskunnan osia ja myös älymystöä. Ja minusta se, että nyt helpotetaan viisumin saantia, mikä ei mitenkään liity vaaleihin – Niin, Gaaler, minä aivan hiljaa seurasin sitä ja kuuntelin sitä, mitä te sanoitte, voisitte ehkä tehdä samoin. Niin, olen siis sitä mieltä, että ei ole mitään syytä nyt jäädyttää tämän välineen edistämistä. Olen nähnyt Brokin kirjeen komissiolle – jossa pyritään siihen, pyrittiin siihen, että viisumin helpottamiskysymyksiä haluttaisiin lykätä, niin en tätä oikein ymmärtänyt. Tässä on siis kyse peruskysymyksestä. Noudatammeko tässä propagandaa, jota Ukrainan hallitus käyttää, jossa he sanovat, että EU jättää ukrainalaiset huomiotta, tai haluammeko olla johdonmukaisempia ja sanoa, että on mahdollista toimia suhteessa normaalilla tavalla niin, että hyödytetään Ukrainan kansalaisia. Vielen Dank, Herr Präsident. Uh, I think as, as Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Kyseessä on perustavanlaatuinen poliittinen kysymys, eikä mikään yksityiskohtainen pikkuasia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ukraina valtiona mielestäni ei ansaitse sitä, että sille tarjotaan tällaista viisumihelpotusta, mutta Ukrainan kansalaiset kyllä ansaitsevat, ja tässä on kyllä suuri ero. Tähän mennessä unionina olemme suhtautuneet kahdella eri tavalla itänaapureihin. Me olemme vaatineet niiltä silloin, kun kyseessä ovat olleet viranomaiset, mutta suhtautuneet avoimesti itse yhteiskuntaan. Edustaja Galler on aivan oikeassa. Vaalit vain vaalien vuoksi. Siellä tätä elettä kyllä väärinkäytetään, mutta ei meillä mitään illuusiota ole sen suhteen, että nämä vaalit olisivat vapaat. Eiväthän ne voi olla vapaita, jos oppositiojohtajat ovat vankilassa ja jäävät sinne Minun uskoakseni me voisimme ponnistella sen suhteen, että viestitämme tästä asiasta Ukrainan kansalaisille, että tämä viisumihelpotus on nimenomaan kansalaisille suunnattu, suunnattu ei viranomaisena. Useissa asiakirjoissa viime vuosien aikana olemme toistuvasti todenneet, että viisumijärjestelyn helpottaminen e, sen ei tulisi tapahtua myöhemmin kuin Venäjän kanssa. Venäjän tilanne on aika edistynyt, toisin kuin meidän tilanteemme täällä parlamentissa, jos verrataan, ja meidän tulisi ainakin pyrkiä soveltamaan samoja standardeja ja kriteereitä itänaapureihimme, niin Ukrainan oppositio on sorrettu, mutta se voi kuitenkin olla mukana vaaleissa. valko se ei voi sitä tehdä, eikä Venäjällä. Joten jos mittatikkuna on demokratia ja se, mitä saatiin aikaiseksi orasella vallankumouksella, niin meidän etujemme mukaista on se, että Ukraina on mahdollisimman avoin ja asettaa esille kaikki nämä eli perustelut. Minusta meidän tulisi jatkaa tällä linjalla vapautta viisumit tai helpottaa viisumijärjestelyä ja kertoa kansalaisille, että se on nimenomaan heitä varten, ei viranomaisia varten. Commission has done its job and... Kiitos, herra puheenjohtaja. Komissio on tehnyt tässä hyvää työtä. Me voimme hyväksyä sopimuksen asiasisällön, se on selvää, ja tämä on pitkän työn tulos. Jonkinlainen ratifiointiprosessi on nyt seuraavana vuorossa, ja tämä antaa meille hyvää aikaa tarkastella Ukrainan viranomaisten toimia saattaa käydä niin, että Ukrainan viranomaiset väärinkäyttävät viestiä sopimuksen solmimisesta, mutta jos me nyt keskeyttäisimme tai lykkäisimme prosessia, niin se, kyllä ymmärrettäisiin väärin ukrainalaisten keskuudessa ja he olisivat siihen hyvin pettyneitä. Minusta tässä tilanteessa meidän pääkeskustelukumppanimme on Ukrainan kansalaisyhteiskunta, koska suhtaudumme niin epäilevästi viranomaisiin. Meidän tulee kuunnella tarkasti Ukrainan kansalaisten tuntoja, eikä niinkään tarttua siihen, mitä väärin käsityksiä Ukrainan hallinto saattaa viljellä. Näin ollen olen, olen vähän eri linjoilla joidenkin kollegoiden kanssa. Minusta meidän täytyy antaa nyt tämä vahva viesti Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle, että sopimus on solmittu ja että ukrainalaisille nyt annetaan mahdollisuus hyödyntää helpotettuja viisumimenettelyjä ja he voivat helpommin matkustaa Euroopan unioniin. Ja aiomme jatkaa asianmukaista vuoropuhelua Ukrainan viranomaisten kanssa, koska Ukrainahan on aivan suvereeni valtio, se ei tietenkään ole unionin jäsen, mutta meidän tulee käydä kunnioittavaa vuoropuhelua sen viranomaisten kanssa. Tämä vuoropuhelu jatkuu ja me emme saa nyt lykätä näitä neuvotteluja, koska se nähtäisiin rangaistuksena. Me emme saa rangaista enää toista kertaa Ukrainan kansalaisia. Eh, eh, eh, Kiitos vielä Busek. Uh, only two sentences. Niin, lisäisin vain pari virkettä. To- todennäköisesti ei ole juurikaan toivoa siitä, että vaalien jälkeen monikaan asia muuttuisi. Ja puhun tässä nyt siitä yleisestä suunnasta, johon Ukraina tässä on menossa ja olen varsin huolestunut tilanteesta. Ja tässä tapauksessa Euroopan parlamentille kaikkein tärkeintä on se, että se pitää yllä yhteyksiä y- yhteiskuntaan ja kansalaisiin Ukrainassa. Galler on oikeassa. On hyvin tärkeää kertoa ukrainalaisille, että emme ole yhtä mieltä siitä, mihin, miel, mihin suuntaan tässä ollaan menossa viisumin vapautuksessa ja näin edespäin, mutta todennäköisesti meillä ei ole tässä valinnanvaraa. Meidän on mentävä eteenpäin. Ja kiitos komission edustajalle ja komissiolle siitä, että tätä asiaa on nyt valmisteltu hyvin. Thank you, Chair. Well, I just want to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain reagoida tähän, koska käsittääkseni on vähän liioiteltua puhua Ukrainan hallinnosta tai sanoa, että kaikki joukkotiedotusvälineet on valvottuja. Tietysti tilanne ei ole täydellinen, mutta se on verrattavissa johonkin jäsenvaltioihin. Kun taas katsotaan vaaleja, niin ja sanotaan, että täytyy odottaa, kunnes vaalit ovat ohi, mutta mitä tuloksia sitten odotetaan? Jos sama puoluekoalitio voittaa, niin odottelemmeko jälleen, kunnes toinen puolue on sitten voitolla? Eli käsitellään näitä asioita erikseen. Olemme jo tehneet paljon painostamalla mukaan lukien se, että me emme ole allekirjoittaneet ratifioineet assosiaatiosopimusta ja yrittäkäämme nyt tehdä jotain Ukrainan kansan eteen. Kyllä meillä varmasti on mahdollisuus välittää tästä ihan toinen viesti. Aivan kuten joku kollega sanoi, niin tämä on Ukrainan kansalaisten vuoksi tehtävä. valko muistuttaisin, jotkut teistä vertasivat valko ja Ukrainaan. Mehän sanomme suoraan, että me jatkamme suhteita kansalaisyhteiskunnan kanssa. Avaamme mahdollisimman paljon ovia valko kansalaisille. Tehdään näin Ukrainankin kohdalla. Tämä on aimo harppaus eteenpäin tämä sopimus sillä tiellä. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja myślę, że... E, Kiitos, puheenjohtaja. Uskon, että kuulemamme perustelut ovat ihan rationaalisia. Meidän tulee miettiä, mitä mahdollisia viestejä annamme Ukrainalle ja ottaa huomioon se, miten näitä viestejä voidaan mahdollisesti käyttää väärin. Jos ajatellaan nyt puolalaista näkemystä ainakin, niin kaikkeahan voidaan käyttää aina väärällä tavalla. Ja on tunnettua että halutaanko tässä nyt luoda uusi raja Puolan ja Ukrainan välille. Jos tällaisia uusia rajoja nostetaan, se saattaa vaikeuttaa Ukrainan ajattelijoiden työtä edelleen. Me, meidän täytyy muistaa, että viisumipolitiikalla voidaan luoda rajoja. Meidän täytyy miettiä, miten me toimimme, ja erityisesti viisumipolitiikan suhteen täytyy olla hyvin varovaisia. En muuten tunne mitään yhteisöä Ukrainassa, oli se sitten oppositio, kirkko, tai joku muu, mikään näistä toimijoista ei ole viisumeiden puolella. Kaikki haluavat viisumivapautta. Ja on selvää, että kukaan taho tai mikään taho Ukrainassa ei halua tiukennettua viisumipolitiikkaa. Totta kai kaikki Ukrainassa haluavat mahdollisimman helppoja viisumimenettelyitä. Viimeinen EU-Ukraina-komitea antoi selvän viestin siitä, että viisumiviestiä ei pidä mitenkään niputtaa poliittiseen tilanteeseen. Jos annamme tällaisen viestin, niin saattaa käydä niin, että ukrainalaiset luulevat, että me holhoamme heitä. Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa. Useimmat argumentit on tässä jo sanottukin viisumin helpottamisen kannalta, mutta otetaan hieman historiallista näkökulmaa. Monet meistä tulevat maista, jotka olivat yli 20 vuotta hautajaisiripun takana. Kuinka, tai muista, me muistamme vielä, kuinka hyödyllistä ja hyväksi se oli, kun toisen ajattelijat nuoret ja kansalaisyhteiskunnan jäsenet olivat yhteyksissä puhekumppaneihinsa lännessä. Ja Tämä on juuri se asia, uskon, johon ukrainalaiset pyrkivät. Itse olin rock-konsertissa Kiovan keskustassa pari viikkoa sitten, ja siellä oli puolisen miljoonaa varsin nuorta ukrainalaista. Paikalla oli Elton John, Queens, Queen, ja puhuin ihmisten kanssa ja oli helppo nähdä, että he olivat todella tyytyväisiä siitä, että ainakin muutaman päivän ajan he saivat olla osana sitä, mitä me kutsumme ja he kutsuvat länneksi. Joten minä todella tässä nyt vetoan kollegoihin siinä, että viisumi helpotuksia saataisiin Ukrainan mahdollisimman pikaisesti. Näin me autamme nuoria, sellaisia ihmisiä, jotka ovat ja suhtautuvat avoin, avoimin mielin EU-hun tämä tuskin vaikuttaisi poliittiseen tilanteeseen kovinkaan paljon. jälleen vigenin Vigeninin kanssa asiasta yhtä mieltä. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että tätä asiaa ei pystytä käyttämään hyväksi ennen lokakuuhun suunniteltuja vaaleja. Kiitos. Kiitos. Yksi henkilökohtainen huomautus vielä, herra Sievits. Minä en ole kirjoittanut mitään kirjettä. Minä olen antanut tällaisen selvityksen. En minä halua, että EU mitenkään rankaisee Ukrainan kansalaisia. Ukrainan kansalaisia voi rangaista ainoastaan oma hallinto. Ja kyllähän me tiedämme, että oikeusvaltion periaate ja ja ihmisoikeudet eivät ole Ukrainassa kovin kovassa kurssissa, kuten Strasbourgin tuomioistuinkin on huomannut. Oppositiota teljetään telkien taakse, niin tämä ei mitenkään kuvaa oikeusvaltion periaatteen toimivuutta. Toisaalta on aivan selvää, että me emme voi rangaista tavallisia ukrainalaisia. Kysehän ei ole mistään täydellisestä viisumivapaudesta, vaan viisumimenettelyjen helpottamisesta. Muistakaamme nämä sanamuodot. Joten meidän tulisi tarkastella hyvin tarkkaan, mihin tämä toimi kohdistuu, ketkä tästä saavat hyötyä ja etua? Ovatko ne oligarkit, jotka pystyvät matkustamaan, vai diplomaatit, vai ehkä kuitenkin opiskelijat tai tavalliset ukrainalaiset, Kyllähän kaikki haluamme sitä, että ukrainalaisten matkustamista helpotettaisiin ja tämän pitäisi olla ukrainalaisille mahdollista mahdollisimman pian. Täytyy muistaa, miten suuri merkitys matkustusvapaudella on. Meillä on monella kokemuksia siitä omasta historiastamme ja niinpä emme voi aliarvioida tämän menettelyn merkitystä. Vapaa matkustusoikeus on erittäin tärkeä kansalaisoikeus, erityisesti niissä olosuhteissa, jotka Ukrainassa nyt vallitsevat. Minusta meidän tulisi nyt suhtautua tähän tästä näkökulmasta ja tietysti tarkastella huolellisesti komission meille tuottamaa tekstiä. Onko tämä nyt se, jotka hyväksytään vai pitäisikö tätä jotenkin mukauttaa? Ja tämä tietysti poliittisista syistä hoidetaan mahdollisimman nopeasti, jotta tiedämme, mistä me yksityiskohtaisesti puhumme. Tämä on tärkeä asia. No niin, kiitos. Tämä oli tämä esityslistan kohta ja hetkinen annan puheenvuoron tässä vielä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 So let's uh, start with the next uh, item on our... Aloitan siis seuraavasta kohdasta tälle iltapäivälle yleisbudjetti vuosille 2013. Ja annan näin suoran puheenvuoron edustaja Jäätteenmäelle. Mahdollisimman lyhyesti. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten suomeksi ja lyhyesti. Ensinnäkin haluan todeta, että kun jäsenvaltiot joutuvat säästämään budjeteistaan, niin EUnkin täytyy säästää. Mutta neuvoston budjettikomitea on päättynyt esittämään lähes 10 prosentin leikkausta ulkosuhdebudjetin maksumäärärahoihin. Tämä tarkoittaa yhtä miljardia. Tämä on liian iso leikkaus. Ja tämä leikkausesitys johtuu ensisijaisesti siitä, että koheesiorahoja kasvatetaan merkittävästi seitsemän prosenttia. Jotkut jäsenmaat ovat vaatineet näitä koheesiovarojen korottamista ja siihen on suostuttu ja näin ulkosuhdebudjetti on sijaiskärsijänä. Nyt Parlamentin olisi hyvä löytää prioriteetteja. Kaikki ulkosuhdebudjetin osa-alueet eivät voi olla ensisijaisen tärkeitä. Jos me jokaisella kohdalla sanomme, että se on ensisijaisen tärkeä, niin meillähän ei ole silloin mikään tärkeää. Meidänkin pitää osata priorisoida ja tämän vuoksi teen tässä kysymyksiä, mutta haluaisin komissiolle ja neuvostolle, mutta haluaisin myös esittää, että syksyllä ennen kuin päätämme tästä, niin me järjestäisimme tällaisen kuulemisen, jossa voitaisiin aivan tarkasti kertoa, mitä nämä leikkaukset tarkoittavat, niin että me tietäisimme, mitä se käytännössä tarkoittaa. EUn ulkoasiainhallinnon neuvosto on esittämässä nollakasvua ja, ja ulkoasiainhallinnon toive on ollut viiden, noin kuuden prosentin kasvu. Mutta näin suureen kasvuun en usko, sen vuoksi mielestäni meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, miten rahoja käytämme. Sanoisin kaksi periaatetta. Ensinnäkin mielestäni meidän täytyy olla hyvin joustavia ja katsoa nyt sitten nämä prioriteetit. Ja toiseksi esittäisin tällaista mm, distance priority niin, että katsoisimme, että lähialueille tulisi tämä prioriteetti, rahoja mitä käytetään lähialueille ja sitten etäämpänä mentäisiin tai suostuttaisiin jonkinlaisiin tarkennuksiin. Mutta jos sallitaan, niin esittäisin tässä ihan kysymyksiä siitä, että mitä tämä tarkasti tar- tarkoittaa, jos tämä leikkaukset hyväksytään. Mitkä siitä on ulkosuhdehallinnolle, mitkä ovat nämä seuraukset ja tarkkoja seurauksia, ei vain että leikkauksia sieltä ja täältä, vaan, vaan ihan konkreettisia esimerkkejä, mitä se paikan päällä ja kussakin kohdassa tarkoittaa. Toiseksi kysyisin, että kun ulkosuhdehallinto esittää, että henkilöstö, henkilöstön kohdalla edettäisiin palkkaluokasta AD3 13 AD14, joka on noin 300 000 euroa, niin kysyisin, eikö nämä rahat voitaisi käyttää tarkoituksenmukaisemmin koska ulkosuhdehallinnon palkka ja varsinkin muut etuudet eivät nyt ole mitenkään pieniä ja sanoisinko kohtuullisia, vaan melkeinkin päinvastoin. Eli tarkkoja määritelmiä, mitä tämä, tämä tuota, tarkoittaa ja myös sitten, mitkä ovat komission ja, ja neuvoston prioriteetit. Kaikki ei voi olla prioriteetteja, vaan, vaan mitkä ovat sitten näitä prioriteetteja. Mutta vastauksia nyt, mutta ellei näihin tällä kertaa saada riittäviä vastauksia, niin ennen kuin päätämme asiasta, niin minusta olisi hyvä todella olla sellainen kuuleminen, josta, josta nämä, nämä leikkausten vaikutukset kerrotaan. Ja sitten toinen, joka koskee myös ihan meitäkin, kun päätämme, mutta tietysti ulkosuhdehallintoa vielä enemmän, että kun tehdään sitoumuksia, niin samalla pitäisi tämä budjettivaikutukset aina tietää ja tarkkaan kertoa. Mieluummin leikkaisin maksumääräyksistä kuin maksusitoumuksista, eli sellaista, jotka on jo päätetty. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madam Metemaki. So now I would like to give... Kiitos edustaja Jäätteenmäki. Sitten uh, varjoesittelijät, EPP ensin. Ähm, Kiitoksia. Kiitoksia näistä ehdotuksista. lausunnossaan ja tämäkin puhuu synergioista. Ja hän tuo esille myös yleiset talousongelmamme. Ja juuri kun puhutaan ulko, ulkosuhteista, niin ulkosuhdehallinto tuo synergiaa mukanaan. On totta, että yksittäin emme pysty juurikaan vaikuttamaan. Ja meidän täytyy siis yhdistää varamme. Ja silloin kun on tarpeen, meidän tulee toimia Euroopan tasolla ja näin synergia saadaan aikana myös säästöjä kansallisella tasolla. Eli tämän tulisi mielestäni olla lähestymistapa. Meidän tulisi käyttää niiden rakenteiden synergioita, joita olemme luoneet, ja meidän tulee huolehtia tehokkaasta täytäntöönpanosta silloin, kun havaitsemme ongelmia. Monet asiat tulevat joka vuosi esiin, erityisesti mitä tulee pääluokka nelosen 170 miljoonan leikkaukseen, ja täällä puhutaan miljardista eurosta verrattuna komission ehdotukseen ja tästä olen erittäin huolissani, en tue sitä. Ja sitten ICA+, ICI+, tässä puhutaan jopa 75 prosentin leikkauksesta komission ehdotukseen ja sellaisen aikaan, juuri silloin kun ensi vuonna tämä ICI voi lähteä käyntiin. Sitten naapuruspolitiikka Siinä on myös paljon leikkauksia, jonkin verran etelään, jonkin verran ja aika paljonkin itäänpäin. päin. ja Palestiina. Tässä puhutaan sitoumuksista 200 miljoonan tasolla komission ehdotuksessa, mutta tässäkin tiedämme, että aikaisempiin menoihin verrattuna tämä ei oikein sovi. IPA eli liittymistä valmisteleva tukiväline. Tässä on 25 prosentin leikkaus ehdotusmaille verrattuna komission ehdotukseen ja mahdollisten ehdotusmaiden kohdalla puhutaan 5 prosentista ja vakaus välineen kohdalla minusta ei ole hyvä, että sitoumuksiin ja maksuihin kajotaan. Se on hyvin joustava väline, jota voimme käyttää. Eli en ole tästä mitenkään kovin tyytyväinen. Tässä kaikki tältä erää. Now for the S&D fraktion Kiitos sitten SJD-ryhmän edustaja, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Pues en mi grupo está... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme aika samaa mieltä tästä Gallerin ehdottamasta lähestymistavasta. Tässä on kyseessä poliittinen väline, jolla pyritään saavuttamaan useita tavoitteita. Parlamentti toimii yhdessä muiden toimivälineiden kanssa ja pyritään siihen, että saamme aikaan tärkeitä hankkeita ihmisoikeuksien edistämisessä, rauhan edistämisessä ja niin edelleen, kehityshankkeessa ja niin edelleen. Joten uskomme, että tämän täytyy olla sellainen väline, jota voimme käyttää, josta ei tule hankkiutua eroon. Mutta joissakin ryhmissä ja myös johon budjettiesittelijä kuuluu, ja hän myös tulee tätä tuomaan esiin, niin rahoitus näkymien osalta tässä todella halutaan tehdä merkittäviä säästöjä. Ja tämä saattaa valitettavasti johtaa siihen, että EUn rooli heikkenee. Komissio on ehdottanut varsin hyvää budjettia, koska komissio tietää, mitä maksaa sellaisen politiikan harjoittaminen, johon meillä on valtuutus. Meidän täytyy katsoa kuitenkin budjettikohta budjettikohdalta, mitkä ovat lisäykset ja vähennykset. Neuvosto haluaa leikata 171 miljoonaa euroa, esimerkiksi 37 miljoonaa euroa maksumäärärahoista naapuruspolitiikassa – Välimeren maiden osalta. Tämä on aika vakavaa. Sitten 8 miljoonaa leikattaisiin kehitysyhteistyöstä tai 38 miljoonaa ympäristökysymyksistä ja luonnon resurssien ja energiakysymysten suhteen. Tai sitten sukupuolten välinen tasa-arvo, sielläkin ollaan leikkaamassa kaksi miljoonaa. Ja tämä johtaa kyllä siihen, että EU ei enää kykene toteuttamaan politiikkoja. Ei ne ole mitään pikkuasioita, vaan meidän täytyy pyrkiä ylläpitämään rooliamme maailmassa. Eli neuvoston lähtökohta heinäkuulta ei ole kaikin puolin hyvä. Se ei ole tietenkään lopullinen asiakirja ja meidän täytyy katsoa, mitä marginaalia tässä vielä on. Tiedämme kokemuksesta, että kaikki varat kyllä käytetään tarvitsemme kylliksi varoja. Tässä on kyseessä siis 563 miljardia. Meistä on prioriteetti, että varoja saadaan kylliksi, määrärahoja saadaan kylliksi. Ja meidän täytyy asettaa prioriteetit, poliittiset prioriteetit todella tarkkaan. UNRWA tarvitsee vielä 300 miljoonaa, että se säilyy hengissä – mutta tämä saattaa tarkoittaa siis sitä, että parlamentin kädet ovat sidotut toisaalta. Meidän täytyy kuitenkin päästä tällaisesta pelistä eroon. Tässä täytyy todella toimia nyt toimielten kesken ja katsoa, mihin pääsemme. Prioriteetit täytyy asettaa oikein. Emme saa olla tässä demagogisia, kun annamme määrärahoja eli eri politiikan aloille. Uh, Kiitos Rova Morris ja sitten QE-ryhmän edustaja, olkaa hyvä. Kiitos. Minä oman ryhmäni nimissä haluan kiittää esittelijää. Tässä on hyvin hyvä mietintö tehty ja olemme monista asioista samaa mieltä kuin esittelijä mitä tulee näihin ulkopoliittisiin prioriteetteihin vuodesta 2013 eteenpäin. On tärkeää, että Lähi-idässä saavutettaisiin pysyvä rauhan ratkaisu. Kahden valtion periaatetta täytyy edistää ja taloudellista ja poliittista riippumattomuutta EUsta tulisi edistää näillä alueilla. GUE-ryhmän puolesta on myös hyvin tärkeää, että, että ähm, äh, tässä täytyy ottaa huomioon ulkosuhdehallinnon roolista ja se, sille täytyy antaa tarpeelliset määrärahat. Ja haluaisin esittää siis, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Olen, voin yhtyä näihin esitettyihin kysymyksiin ja nämä synergiat ja ja säästötoimenpiteet ulkosuhdehallinnon suhteen ovat minustakin vähän arveluttavia. Saavutetaanko näillä nyt mitään säästöjä? Ja jos näin on, niin silloin synergiaa ei pidä kuitenkaan saavuttaa eh, demokratian kustannuksella, mikä saattaa olla tulos, jos näin tehdään Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Kiitos. Sitten antaisin ulkosuhdehallinnon edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Si je puis commencer par la... Kiitoksia, puheenjohtaja, haluaisin aloittaa toisesta kysymyksestä, jonka esitteli esitti. Ulkoasian äh, palvelu pyytää 10, 13 ja 14 virasta lisätietoa. Kysymys on virkamiesten asemasta, joka merkitsee ylennystä tiettyä prosenttimäärää tietyissä virkaluokissa – Jokaisessa luokassa ylennykset vastaavat sitä prosenttiosuutta, joka henkilösäännössä on ilmoitettu. Ja näemme, että AD14 on vajetta Eli emme ole ylentäneet riittävästi AD13-14. Siitä syystä vaadimme näitä virkoja. AD13 meillä on paljon virkamiehiä ja AD12 Nämä ovat virkamiehet, jotka ovat tulleet komissiosta. Ja näin ollen ähm, äh, tilanne on se, mikä on. AD13 ei äh, voida vielä äh, protestoida sitä vastaan, jos ei noudateta henkilöstösähtöä, mutta siitä huolimatta se, että nost- otetaan henkilöitä seuraava palkkaluokka AD14 merkitsee sitä, että AD13 on vähemmän vapaita paikkoja. Eli silloin voidaan ylentää AD12 ja tämän seurauksena vähemmän AD11 ja niin edelleen. Eli tämmöisessä siis on tällainen pyramidiefekti. Eli se vaikuttaa kaikkiin eri virkaluokkiin. Ja itse asiassa haluaisin soveltaa henkilösääntöä niin, että voimme olla kilpailukykyisiä suhteessa naapuriinstituutioihin, jotka rekrytoivat näitä samoja henkilöitä, jotka ovat siellä päässeet ylenemään nopeammin kuin meillä. Eli siitä syystä olemme pyytäneet näitä virkoja muutettavaksi. Tässä on erittäin vähän kustannuksia, yli, alle 200 000 tuohon peruspalkkaan. Eli nämä muutama sata tuhatta euroa eivät juurikaan muuta kokonaistilannetta kokonaisbudjetissa ulkosuhdehallinnossa. Jos palataan ensimmäiseen kysymykseen, niin mitä teemme, jos neuvoston kanta 0 prosenttia tulee siksi kannaksi, joka valitaan budjettiin 2013. Mitään päätöstä vielä tähän mennessä ei ole tehty. Eli tällä hetkellä näitä päätöksiä siis ei ole tehty mutta se olisi kuitenkin erittäin hankala tilanne meille. Ja nythän on leikattu jo kaikkialla vuoden 2012 budjetissa. Ja nämä leikkaukset ovat muun muassa seurausta siitä, että on jäädytetty tiettyjä määrärahoja vuonna 2012 ja niitä jätetään myös 2013. Eli nyt meidän täytyy löytää liikkumavaraa, sillä ne, liikkuma- ne leikkaukset, joita voidaan tehdä ilman, että vahinkoa on jo tehty. Ehkä kaikkein paras tapa olisi sitten tästä kieltäytyä näistä valtuuskuntien 20 uudesta virallisesta ja diplomaatilta kieltäytyä nämä 20 uutta paikkaa, jotka olivat esillä ainoastaan se, että vuonna 2013 täytyy maksaa sitten 12 kuukauden tai kolmen kuukauden osio. Niin johtaa siihen, että säästöä tehdään yhteensä yksi prosentti. Nämä 40 virkaa siinä tapauksessa nehän myönnettiin vuonna 2013, mutta niitä ei koskaan sitten toteutettu. Deuxième point auquel probablement nous devrions renoncer, ce sont les travaux de sécurité. Euh, ja olemme valtuuskunnassa tarkastelleet tätä asiaa varsinkin Irakissa kustannuksia. Siellähän meillä on sotilasjoukkoja, jotka joutuvat lähtemään Irakista ja sen seurauksena meidän täytyy taata turvallisuus valtuuskunnalle riittävästi omin voimin. Ja Afganistanissa turvallisuuskysymys myöskin. Meillä on myös terveyskysymykset siellä. Ja me emme tiedä, mitä me sitten teemme, kun joukot, kansainväliset joukot vedetään pois. Aivan kuten Irakissakin, niin työtä ei ole vielä vetty loppuun. Ja meillä ei ole riittävästi omia voimia kattaaksemme kaikkea tätä. Jos kuitenkin näin tehdään, meillä on vielä muita ongelmia, joita ei ole ratkaistu tähän mennessä – Esimerkiksi se, että meillä on liikaa virkamiehiä. Neuvosto on myöntänyt meidän määrärahoja, jotka ovat pienemmät vuonna 2013 kuin vuonna 2012. Tämän lisäksi neuvosto ei ole myöntänyt juuri samoja määrärahoja kuin vuonna 2012, Ja meidän todennäköisesti täytyy Ja meidän täytyy erotella nämä kustannukset erikseen. Meidän täytyy myös tarkastella sitä, mitä sopimuksessa tarkalleen on sovittu uusille toimipaikoille ja niin poispäin. Ja tämänhetkiset sopimukset sanellaan neuvoston toimesta. Me emme tiedä, millä tavalla näiden sopimusten mukaiset vuokrat nyt kyetään maksamaan. Koska useissa maissa, joissa olemme toimimassa, vuokrasopimusten hinnat ovat nousseet, niin me emme tiedä, millä tavalla näiden valtuuskuntien vuokramaksut hoidetaan. Meillä on useita muitakin ongelmia, enää kaikkia niitä luetella, mutta me emme, ne ovat ongelmia, joita emme ole onnistuneet tähän mennessä ratkaisemaan. Haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siinä, että että nämä kurssivaihtelut vaikuttavat myöskin tilanteeseemme kielteisesti. Silloin kun euron arvo laskee suhteessa dollariin, ja meillä on maksuja, huomattavia maksuja, jotka ovat dollarikustanteisia, niin tietysti meidän kustannuksemme nousevat eurossa mitattuna. Euron arvohan on laskenut yhdestä 40 yhteen 30 viime vuoden aikana ja olemme noin menettäneet noin 100 000 euroa kuukaudessa. Nyt kun se laskee vielä 1,25 tänä päivänä, niin menetämme edelleen 50 000 euroa kuukaudessa. Tästä syystä meidän budjettimme on todella tiukka ja meillä on vaikea kattaa näitä kurssivaihteluita. Ja siitä syystä luotamme todellakin parlamenttiin, jotta voisimme saada neuvotteluissa lisäyksen, joka olisi ainakin huomattavasti suurempi kuin nolla prosenttia, koska muussa tapauksessa emme voi jatkaa ulkosuhdetoimintaamme sillä tavalla, kuin se on, sitä on hoidettu vuonna 2012. Ja silloin joudumme myöskin menettämään osan työvoimastamme verrattuna tämänhetkisen tilanteeseen. Thank you very much, <clears throat> Mr. Boucher. And, uh... Kiitos ulkosuhdehallinnon edustajalle. Tässä on varmasti monta tärkeää asiaa. Varmasti edustaja Jäätteenmäki ottaa nämä esitetyt puheenvuorot ja kommentit huomioon. Aika käy vähin. Meidän täytyy siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan, mutta tarkistusten määräaika on 16.7. kello 18. Tähän voidaan esittää kahdenlaisia tarkistuksia, budjettitarkistuksia ja sitten äh, muita ehdotarkistuksia. tarkistuksia tähän ja teemään mietintöön. Ja sihteeristö mielellään antaa lisätietoa näistä kahden tyyppisistä tarkistuksista, jotka voidaan esittää 16.7. mennessä. Seuraava esitys pidetään in camera, joten pidetään pari minuutin tauko, jotta muut voivat poistua paikalta. Okay.